esitystä kohtaan. Herra Tsifkan mietintö, oikeusapu rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa. Ja kyse on nimenomaan oikeussuojan saatavuuden parantamisesta. Olkaapa hyvä, herra esittelijä. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, koleżanki i koledzy. <clears throat> Punktem wyjścia dla mojego... Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Lähtökohtani tälle oma-aloitteen mietinnölle, joka koskee oikeussuojan saatavuuden parantamista oikeusavun antamisesta rajat ylittävissä tapauksissa, on Euroopan komission raportti 2003 direktiivin soveltamisesta. Siitä on siis kymmenen vuotta, kun tämä dokumentti pantiin täytäntöön tai tuli voimaan. Ja näyttää siltä, että kansainvälisen lainsäädännön sisällyttäminen ja soveltaminen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön on ollut asianmukaista. Kuitenkin ainoastaan 12 prosenttia Euroopan unionin asukkaista tietävät, että heillä on oikeus saada rajat ylittävää oikeusapua tämän direktiivin nojalla. Eli jos tavalliset ihmiset, tavalliset kansalaiset ja mikä vielä pahempaa, oikeusalan ammattilaiset eivät ole tietoisia mahdollisuudesta vedota yli, rajat ylittävään oikeusapuun muualla kuin omassa jäsenmaassa, niin tämä jää pelkäksi paperiksi ja hienoiksi sanoiksi ilman todellisia vaikutuksia. Totta kai kasvava liikkuvuus ja EUn markkinoiden äh, kasvava harmonisoituminen lisäävät tällaisten rajat ylittävien ö, ihmisoikeustapausten lukumäärää. Tällä hetkellä oikeusalan ammattilaiset eivät kuitenkaan tätä mahdollisuutta paljon käytä, koska he eivät ole tietoisia siitä, että tällaista voidaan tehdä, eivätkä kansalaiset tiedä, että heillä on oikeus saada tätä apua. Siksi minä olen omassa mietinnössäni fokusoinut nimenomaan tietoisuuden kasvattamiskampanjoihin ja myös uusien tieto, uuden tietoteknologian käyttöön tässä asiassa. Uutta tietoteknologiaa voitaisiin käyttää, jotta kansalaiset tulisivat tietoisiksi oikeudestaan saada rajat ylittävää oikeusapua rajat ylittävissä tapauksissa. Internet on tässä myös hyvä apuväline. Sitten toinen aihe rypäs on se, että täytyy taata kaiken kattava oikeusapu meidän kansalaisillemme. Eli pitäisi luoda tietopankkeja näistä ö, oikeudellisista seikoista ja täytyy myös antaa kieliapua sitä tarvitseville kansalaisille. Ö, ja myös äh, saada aikaan lista sellaisista oikeusalan ammattilaisista, joilla on tähän oikea pätevyys, koska jos epäpätevät oikeusalan ihmiset äh, auttavat näitä ihmisiä, niin siitä saattaa tulla enemmän harmia kuin hyötyä ja sitä paitsi paljon kustannuksia. Esitän tässä useita askelia, jotka täytyisi ottaa näiden äh, oikeustapausten tai riita-asioiden helpottamiseksi ja myös oikeusavun saatavuuden parantamiseksi yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa on hyvin tärkeää, kuten myös hyvät käytänteet, eh, esimerkiksi eh, vapaaehtoisvirastojen ja yleishyödyllisten virastojen kohdalla. Tällaiset eh, instituutiot pitäisi ottaa mukaan muodolliseen oikeusavun verkostoon. Me elämme kriisin ja talouskurin aikoja Siksi on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot antavat informaatiota tällaisesta ilmaisesta oikeusavusta ja myös neuvoista, jotka koskevat vaihtoehtoisia sovinto, sovitusmenettelyjä. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että olen hyvin huolissani budjettileikkauksista, jotka koskevat ilmaista oikeus apua. Se tosiasiassa rajoittaa kansalaisten pääsyä oikeusavun piiriin ja ö, lisää kansalaisten vihamielisyyttä valtiota kohtaan. Olen aivan varma, että tästä aiheutuvat kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna näihin säästöihin, joita tässä yritetään tehdä. Kiitoksia. Sitten menemme Catch the Eye-menettelyyn. Sitten rouva Sanchez-Smith, olkaa hyvä. Sanchez. Sanchez. Excusez moi, c'est une erreur, je, je pense. Äh, valitan, äh, olin äh, <clears throat> kuvitellut, että puhumme jo seuraavasta esitysistään kohtuähdestä. Sitten komission... Ah, herra Flas olikin pyytänyt puheenvuoron. Olkaa... Toto teema, ale domnívám se, že toto teema... Niin, äh, äh, te, on Tämä on erittäin tärkeä asia, vaikka en alun perin ajokunnatkaan tästä aiheesta puhua. Kiitän kollegaa siitä, että hän on tähän aiheeseen tarttunut, koska rajat ylittävä kauppa on erittäin tärkeä sektori, jossa voimme, jonka puitteissa voimme parantaa kilpailukykyämme haluaisin äh, mm, painottaa myöskin kauppakamarien välistä yhteistyötä. Niiden äh, rooli on erittäin tärkeä. Olen täysin äh, samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että vain harva kansalaiset tietävät, että he voivat tätä oikeusapua käyttää ja hyödyntää rajat ylittävissä kysymyksissä ja kiistoissa, ja että voivat saada sitten apua myöskin ennen asian loppuun käsittelyä. Minä kannatan lämpimästi sitä, että Euroopan unionissa olisi tällainen lakimiesten tietokanta, joka tietävät asian tarpeeksi hyvin. Kiitoksia. Pyytäisin kaikkia puhujia pitämään tai ilmoittautumaan puhujiksi nimenomaan sit siinä sen esityslistakohdan kohdalla, josta he haluavat puhua. Kiitoksia. Se helpottaisi meille meidän työtämme. Arvoisa komission jäsen, pyytäisin teitä nyt toisen kerran puhumaan tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, honorable members. I would like to Kiitoksia puhemies Arvoisat jäsenet, haluan kiittää valiokuntaa ja esittelijää tästä erinomaisesta mietinnöstä ja meidän politiikkamme jatkuvasta tukemisesta, kun me haluamme poistaa esteitä siltä, että Euroopan kansalaiset voisivat saada etua näistä järjestelyistä. Tämä on tärkeä instrumentti, joka mahdollistaa sen, että Euroopan kansalaiset voivat todellakin käyttää oikeuttaan oikeusavun saamiseen 2003 voimaan astunut direktiivi oikeussuojasta rajat ylittävissä rita asioissa on tärkeä ja tässä todetaan, että kaikki jäsenmaat, joita tämä direktiivi koskee, ovat sisällyttäneet sen lainsäädäntöönsä ja tulki, joitakin tulkintaeroja eri jäsenmaiden välillä on ollut, mutta mitään suurempia ongelmia ei ole ollut. Se, että vain yksi asia tällaisissa asioissa on käsitelty Euroopan unionin tuomioistuimessa, kertoo myös selvin sanoin siitä, että tämä tilanne on hyvinkin tyydyttävä. Haluan vielä lopuksi sanoa, että tietoisuus kansalaisten keskuudessa on asia, jota täytyy parantaa komissio jo nyt toimii tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tällä hetkellä meidän oikeusportaaliamme päivitetään, jotta ihmisten on helpompi päästä tiedon äärelle ja myös näiden lomakkeiden äärelle, jotka koskevat oikeusavun saumusta. Euroopan oikeudellisen verkoston nettisivuilla on myös, tehdään myös uutisia ja, uudistuksia ja päivitetään näitä sivuja, jotta ihmisiä voitaisiin, ihmisille voidaan paremmin tiedottaa muistakin eurooppalaisista proseduureista, kuten esimerkiksi Euroopan Pienten korvausmaatimusten menettelyä. Tämä, tämän direktiivin tiedottamista, tiedottamista varten asiakirjat asiakirja on levitetty lain opin asiantuntijoille. Me olemme korostaneet oikeudellisen koulutuksen merkitystä tämän direktiivin soveltamisessa. Meidän täytyy auttaa oikeusalan ammattilaisia tutustumaan tähän direktiiviin ja myös informoimaan ja neuvomaan kansalaisia sen käytössä. Me tarjoamme myös rahoitusta esimerkiksi eurooppalaisen koulutusfoorumin perustamiseen ja rahoittamiseen. Seuraavassa rahoituskehyksessä on myös oikeudellinen koulutus prioriteettialueena, jotta jäsenmaita voidaan tukea niiden ponnistuksessa. Jos ajatellaan jäsenvaltioiden roolia, kuten mietinnössänne korostitte, jäsenmaiden täytyy itsekin informoida omia kansalaisiaan omista oikeuksistaan tästä direktiivistä ja kansallisista laeista. Teidän mietinnössänne on monta muutosehdotusta nykyiseen direktiiviin ja monia tarkistuksia ja myös uusia aihealueita, joista tulevaisuudessa olisi syytä keskustella, mitä tulee tämän direktiivin soveltamiseen. Me otamme huomioon teidän ehdotuksenne tällä alalla. Tällä hetkellä on tehokkaampaa, että edelleen ö, keskitymme kansalaisten informoimiseen ja jäsenmaiden direktiivin soveltamisen monitorointiin. Haluan korostaa sitä, että tämä ei ole mikään doing nothing skenaario. Me, me todella meidän on todella ponnisteltava voimakkaasti, jotta kansalaiset saavat ajantasaista tietoa ja uusia ratkaisuja tämän oikeusavun käyttäjille. EU-perusoikeuskirjan artikla 47 puhuu tästä. Kiitoksia. Komission puheenvuoroon päättyi tämän esityslista kohdan käsittely. Myös tämä esityslista kohta on sellainen, josta äänestetään huomenna kello 11.30 ja nyt tulemmekin sitten Vlasakin mietintöön, joka koskee aluepolitiikkaa. Aluepolitiikka osana laajempia valtion tukijärjestelmiä. Olkaa hyvä esittelijä.